Chers collègues, la séance est ouverte. Hyvät kollegat, avaan kokouksen. Äh, toivotan tervetulleeksi takaisin Rova Mirjadan. Kaikissa vaaleissa äh, tappioita ovat ne vain, missä ei onnistuta. Ja onni meillä on nyt se, että olette edelleen ja jälleen kanssamme. Kiitos, että olette täällä tänä iltana. Tämän illan esityslistaan haluaisin sanoa, että ottaen huomioon Olbrichtin rajoitteet käytämme ähm, käsittelemme kohdan 12 kohdan 8 jälkeen, jos kukaan ei vastusta, niin hyväksynemme tämän esityslistan näillä muutoksilla. Koordinaattoreiden kokouksen päätökset 21. marraskuuta löytyvät asiakirjoista, jos kukaan ei vastusta. Pöytäkirjat on näin ollen hyväksytty, päätökset on hyväksytty. Ja haluaisin kertoa teille vielä kaksi tärkeää uutista. SST on nimennyt herra Vladimir Mankan eh, esittelijäksi muissa budjetin osissa vuodelle 2020 ja EPP Monika Holmajerin eh, yleisesittelijäksi sitten osastoon kolme. Ja tietenkin voidaan sitten Ramankan ja Rova Holmajerin äänestysmenestystä arvailla, mutta luulisin, että tämä on aika varma valinta. Kyllä me varmaan voimme luottaa siihen, että he tulevat uudelleen valituiksi. Olette saaneet esityslista, äh, anteeksi, äh, pöytäkirjaluonnoksen viime kerralta 21. marraskuuta. Jos kukaan ei vastusta, niin tämä pöytäkirja on hyväksytty. Tänä iltana meillä on erityisen paljon asioita esityslistalla. Ensimmäinen kohta, joka on käsiteltävä, joudumme ehkä käyttämään siihen noin puolisen tuntia, liittyy siihen, että olemme kokeneet suuren helpotuksen vain viikko sitten kolmikannan myötä. Piti laatia uusi talousarvioesitys ensi vuodelle 2019, koska mm, sovittelu epäonnistui ensimmäisellä kierroksella. Tämä uusi esitys on valiokunnalle sitten komissaari Oettingen nimissä esitelty 3. joulukuuta. Ja tapasimme sitten 4. joulukuuta kolmikannassa neuvoston se meni aika myöhään, mutta ei liian myöhään kuitenkaan. Jo lopetimme ennen puolta yötä ja saimme alustavan yhteisymmärryksen syntymään ja esittelimme sen koordinaattoreille 5. joulukuuta. Se on hyväksytty sitten Koreperissa 7. joulukuuta. Siis Koreper antoi kokouksessaan myönteisen lausuman asiasta. Sen jälkeen neuvoston kanta uudesta esityksestä on saatu ja haluaisin nyt Daniele Viottille antaa puheenvuoron. Hän on yleisesittelijä tässä. Hän on tehnyt erinomaista työtä Paul Rybihin ja Jens Geijerin kanssa sekä varjoistelijoiden kanssa ja poliittisen neuvonantajan kanssa sekä kaikkien niiden jäsenten kanssa, jotka ovat osallistuneet tähän sovitteluun, koska olihan aika tärkeää, että tässä saadaan myönteinen lopputulos aikaan ja voidaan päättäväisesti edetä asioissa niin kuin tehtiin 5. joulukuuta. Olkaa hyvä, herra Viotti. Presidente, la ringrazio, <clears throat> ringrazio le colleghe. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myös kaikille paikalle kollegoille. Voisin aloittaa näistä sanoista, mitä totesitte tähän lopuksi, että tämä on ollut menestys yleisesittelijä, mutta tässä myöskin muillekin esittelijöille, jotka esittelevät virastoja ja varjoesittelijöille myös. Mutta uskon, että tämä, tätä voidaan pitää menestyksenä tuloksen kannalta. Tämä on koko parlamentin aikaan sama tulos. Tämän valiokunnan, parlamentin jäsenten tulos, jotka antoivat meille vahvat neuvotteluvaltuudet ja selkeät tehtävät kolmessa tapauksessa, siis maaliskuussa, heinäkuussa ja sitten myöhemmin myöskin äänestyksessä täysistunnossa. Jos katsotaan tätä sopimusta, joka on aikaan saatu, niin parlamentin pyyntö, jonka olemme tehneet useamman kerran – yleisesittelijälle ja myöskin neuvotteluvaltuuskunnalle oli se, että meillä olisi tällainen tärkeä vastaus siihen, mitä me olemme pyytäneet neuvostolta. Eli pakolaisvälineestä turkkilaisille ja syyrialaispakolaisille, jotta voitaisiin miljardi käyttää unionin varoja tähän välineeseen ilman, että pyydetään toisen budjettiviranomaisen kantaa tähän, eli parlamentin kantaa. Ja tämä pyyntö, joka tehtiin neuvottelukunnalle tai neuvotteluosapuolelle, että saataisiin miljardi pakolaisvälineeseen, eikä nuoretta rahaa miljardi näihin eurooppalaisiin sitomuksiin. Ja tämä on periaate, jota parlamentti on tässä tukenut. Ja tämän, tuloksen saimme. Saimme tämän tuloksen, koska nettona, kun katsotaan tuloksia, niin meillä on tämä parlamentin mahdollisuuksia 940 miljoonaa lisätä tähän menoja, joka on huomattava lisäys. No, tämä on toinen puoli mitalia oikeastaan, kolikkoa. Voidaan taas todeta, että meidänkin kesken täällä ja voidaan sanoa, että on myöskin ehkä vähän myöskin tähän, että meillä on tietty tappiokin tässä, koska kun, kun lokakuussa näimme, mikä, mikä meitä odotti silloin, niin silloin valiokunta halusi teidän näissä omissa keskusteluissa ja neuvotteluissa, kolmikantaneuvotteluissa, käyttää artikla 15.3, tämä kuuluisa artikla, jota on käytetty, käytetty paljon sanoja tämän käsittely tänä viikkona. Ja pystyimme puolustamaan sitä, että käyttäen tätä artiklaa. Mutta emme saa tarpeeksi vahvuutta tähän taakse, että tämä aktivoitaisiin nämä artikla. Että se olisi ensimmäistä kertaa mahdollisuus käyttää ei-käytettyjä rahoja budjetista ja siirtää ne sitten vaikka tutkimukseen. Me kyllä olimme valmistautuneet tähän neuvoston kanssa. Me ja neuvosto olimme kyllä sitoutuneita siitä, siihen, että ainakin pitää minä nyt tämän, sen, näen tämän lopputuloksen, että saimme sellaisen lopputuloksen, joka tukisi kansalaisiamme investointien avulla, eikä niinkään pystyttäisi vain pelkästään periaatteja kysymyksissä. Ja me olemme tehneet hyvin neuvotteluissa. Ensimmäisessä neuvotteluissa, kun tehtiin meidän neuvottelustrategiamme, ja neuvosto suhtautui meihin melko aggressiivisesti kyllä tässä asiassa, mutta olemme osoittaneet se, että, että vaikka parlamentti ei saanutkaan sitä kaikkea, mitä halusimme periaatteessa. Saimme ainakin tärkeitä tuloksia aikaiseksi unionin tulevan taloudellisen kehityksen kannalta. Tämä pitää vain todeta. Meillä oli vähän aikaa ja tietenkin minulla olikin taas toisaalta tukea täällä. Tiedätte, mitkä ovat nämä lisäykset, olemme saaneet tähän. Eli sitoumuksien osalta meillä tulee lähivuosina. Joten uskon, että, ja tämä on esittelijän kanta, että voimme äänestää puolesta, ja tätä pyydän siis valiokunnalta. Totta kai tietenkin kunnioitan kaikkia poliittisia kantoja, joita teillä on täällä, mutta uskon, että voimme äänestää puolesta näin vuosien, ensi vuoden, vuoden puolesta ihan näin pääpystyssä. Pääpystyssä, sillä olemme tehneet parhaamme puolustaaksemme parlamentin poliittisia prioriteetteja ja puolustaaksemme kansalaisia, jotta he saisivat enemmän varoja käyttöönsä, mitä alun perin oli tämän neuvottelun alkana alussa näkyvissä. Tämä oli poliittinen näkemys asiasta, mutta jos haluatte, voin katsoa myöskin teknisestikin asiasta, mutta uskon, että olemme varmaankin jo puhuneet tästä kyllä ihan tarpeeksi. Ja me tiedämme kyllä kaikki jo nämä asiat hyvin, hyvin joten tuskin enää kerron enempää. Kiitos yleisesittelijä. Olemme saaneet äänemme kuuluville ja saaneet myönteisen ratkaisun syntymään. Se siitä, että neuvottelutiimi oli vahva – se oli vahva, koska se oli yhtenäinen. Seuraavaksi Paul Ryby. Ja, recht herzlichen Dank. Kiitos. Kiitän yleisesittelijä kollega Viottia. Hän äh, sai hyvin paljon äh, aikaan äh, vaihtoehtojahan hänellä oli mukanaan ja saimme niitä sitten läpi. Ja kiitän myös puheenjohtaja Tyitä siitä, että te olitte hyvin kärsivällinen ja kärsivällisyyden ansiosta saimme sitten tämän lopputuloksen aikaan. Kollega Kairhan oli oman tonttinsa hoitanut jo aiemminkin. Onnittelut siitäkin. Mielestäni kyllä aika hieno tulos. 2,9 prosenttia saavutimme otsakkeessa viisi. Ja mitä tulee sitoumusmäärärahoihin, parlamentissa saimme läpi sen, että Euroopan poliittisia puolueita koskeva koskevat määräykset säilyivät muuttumattomana ja että tämä hyväksyttiin mm, sitten neuvoston kanssa herrasmiessopimus niin kuin aina ja mitä tulee tietosuojan valtuutettuun, mielestäni tämä leikkaus on pikemminkin symbolinen, teoreettinen luonteeltaan, eli parlamentti sen saattoi hyväksyä. Äh, tuomioistuimen äh, lisää virat viisi kappaleita. Äh, it varten ja palkkoja varten lähes puoli miljoonaa euroa lisärahoitusta. Tämäkin voidaan hyväksyä. Ja sitten vielä ulkosuhdehallinto 1,2 miljoonaa euroa strategista viestintää varten sille. Toisaalta meille sitten luvattiin 4,2 miljoonaa eri palkankorotuksia, joita ei nyt sitten tarvittukaan. Ja samoin sitten, mitä tulee rakennusmenoihin, 750 leikattiin ei-parlamentilta Eli voimme tämän hyväksyä. Kaiken kaikkiaan olen oikein tyytyväinen. Tärkeintä meille oli se, että tämä asia saatettiin päätökseen 2019. Vaalivuosi ei koskaan ole helppo vuosi. Tässä täytyy itse kunkin ottaa kantaa. Kiitän kaikkia neuvottelijoita ja ennen kaikkea kaikkia virkamiehiä, avustajia, jotka meitä tukivat tässä työssä. Mm, me osoitimme, että yhtenäisyydessä me olemme vahvoja. Luulenpa, että neuvosto oli aika vaikuttunut siitä, että täällä todella kaikki poliittiset ryhmät vetivät ää, yhtä köyttä. Vielä kerran sydämelliset kiitokset. Nyt saatiin hyvä lopputulos aikaan. Merci d'avoir... Euh, kiitokset. Löysitte juuri oikeat sanat vakuuttaaksenne Itävallan puheenjohtajavaltiona, herra Ryby. Seuraavaksi Jens Geier. Kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä. Tässä tietenkin kehut ansaitsevat myös kollegat, joilta juuri itse kehuja sain. Mielestäni me olimme hyvä tiimi, teimme yhteistyötä ja koko valiokuntamme koko sovittelutiimi teki kyllä hyvää työtä. Ja tämähän meillä on ihan perinteenäkin jo. Aika mielenkiintoinen sosiaalinenkin prosessi, kun tätä kiistaa neuvoston kanssa käydään meillä todella hyvin laaja eri poliittisia suuntauksia edustava ryhmä, neuvotteluryhmä, joka vetää yhtä köyttä, niin kuin sanottu ja sai aikaan yhtenä rintamana hyvän tuloksen. Eli kiitokset minunkin puolestani kaikille ja kiitoksia valiokunnan ja ryhmien virkamiehille, jotka tekivät erinomaista yhteistyötä. Virastot. Tilanne on aika mielenkiintoinen. Neuvotteluissa nimittäin tapahtui aika poikkeuksellisia asioita. Oikeastaanhan parlamentin kanta oli ainakin psykologisesti lähempänä neuvostoa kuin äh, komissio. Eli neuvoston äh, kanssa ymmärsimme toisiamme aika hyvin ja komissio taas oli hiukan pidättyväisempi, mitä näihin tarpeisiin tulee, mutta mitä virastojen äh, tukemiseen tulee, niin neuvosto ja parlamentti yhdessä totesivat, että virastojen toimivaltaa on laajennettu Tätä varten tarvitaan myös rahaa. No, komissio ei se nyt suorastaan vastaankaan ollut, mutta hiukan pidättyväisempi. Ja tietenkin neuvostollakin oli sitten äh, omat tiukat kantansa. Talousarvio ei saanut kasvaa, virastojen potti ei saanut äh, kasvaa. Jotain siirtoja voitiin hyväksyä, mutta kasvua ei. Ja näin me sitten äh, saimme sovittua sellaisesta linjasta, että johdonmukaisesti leikkauksia toteutettiin siellä, missä oikeus perustaa syntyy, luodaan vasta 2009 vuoden mittaan 19 vuoden mittaan. Ja totesimme, että kun oikeusperusta ei vielä ole, ole niin ehkäpä vasta se luodaan vaalien jälkeen 2019 loppuvaiheessa uuden parlamentin puitteissa, niin sittenhän voitaisiin näitä virastoilta nyt ottaa rahaa ja siirtää sinne, missä jo palaa. Näin ollen tässä Euroopan parlamentille tärkeitä virastoja saatiin tuettua. Se on ihan mukavaa, mutta on siinä vähän vähemmänkin mukavaa. Minä taistelin tästä, kun on puhuttu virastojen henkilöstöleikkaus 5 prosenttia ja tämä kysymys, niin tässä me nyt valitettavasti kantaa me sitten saaneet läpi. Kiitos. No, Kiitos seuraavaksi ne esittelijät varjoesittelijöistä, jotka ovat paikalla ja haluavat käyttää puheenvuoroa. Herra Taarand, haluatteko jakaa näkemyksenne? Yes, thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain selittää sen asian, että koko viikonloppuna punnitsin vaihtoehtoja. Kuulin sosialisteja demokraatteja, kristillisdemokraatteja ja Aldenkin demokraatteja, ja he päättivät, että he eivät ydinvaihtoehtoa käytä, eli ei mitään tarkistuksia minun puoleltani. Kiitän. Kiitos tästä viestistä, koska hän teidän äh, täytyy sitten antaa äh, äänenne äh, artiklan 15.3 osalta. Kiitokset, että olette välttäneet tämän repeämän parlamentin sisällä. Iloitsen viisaudestanne. Ron Mirjada, onko tämä hyvä teille tämä budjetti? Well, I don't think anybody's ever going to be 100%. En usko, että kukaan sataprosenttisesti tyytyväinen, mutta onnittelen kyllä tästä työstä, jota on tehty kyllä. Tietenkin asiakkaalla on esille täällä, että tämä on varmaankin nyt ensimmäinen kerta. Meillä on puolustuskohta budjetissa. Ja varmaan kaikki olemme samaa mieltä, että ilmastonmuutos on meidän suurin uhkama, mutta tilanne nyt on, mikä se on. Ja haluan onnitella herra Viattia ja tiimin työtä. Ei tässä paljon muuta lisättävää enää olekaan. Olette siis valmis työskentelemään tulevina päivinä ennen joulua uuden sovittelun piirissäkö? I could be persuaded. Kyllä me voidaan tähän houkutella. Ehkä. Je, je salue. Euh, eh, olen iloinen tästä tarkistusten määrän lisääntymisestä. Ja jos pitäisi vain yhdestä äänestää, niin kyllä se varmasti olisi juuri tästä sopimuksesta, joka tässä kolmikannassa saatiin. Mä sitten vielä seuraavat varjoesittelijät. Gardia Sabal, olkaa hyvä. Gracias, president. Kiitos, puheenjohtaja. Meillä on tosiaan äh, hyvin raskas esityslista tänään, joten äh, kiitokset minultakin kaikille kaikista ongelmista huolimatta. Tämä on hyvä sopimus, ja varmasti viime vuosien äh, budjeteista kaikkein paras. Eli eipä muuta kuin äh, kiitoksia ja onnittelut kaikille hyvästä työstä. Eli tämäkin toimikausi saadaan äh, loppuun kauniisti. Eli aloitimme epäonnistuneella sovittelulla. Sitten päätämme hyvän kolmikannan vaikka edellinen sovittelu epäonnistui. Ja siis kaikki ovat tyydyttyneitä tästä asiasta. Onko muita mielipiteitä? E, ilmeisesti ei, ja tämä asia siihen. Onnittelen kaikkia tähän menestykseen osallistuneita, erityisesti e, budjettivaliokunnan sihteeristön tiimiä, joka on tehnyt aivan poikkeuksellisen hyvää työtä. E, Ehdotan aplodeita heille. il est 20 heures. Kello on kahdeksan ja ryhdymme äänestämään ensimmäisestä asiasta. Kyseessä on EIPn perussäännön muuttaminen Brexitin myötä ja Britannian lähdön myötä. Gadia Sabal. Yksinkertaistetussa menettelyssä – neuvoston kuulemisen myötä Gardia Sabal tulee kertomaan meille, mitä tässä asiassa seuraavaksi tehdään. Presidente, Kiitos puheenjohtaja. No, tämä on niitä äänestyksiä, eh, joista emme kyllä kerta kaikkiaan pidä. Kyse on eh, tosiaan Euroopan investointipankin pääoman muuttamisesta yhdistyneen kuningaskunnan erotessa. Kukahan meistä ei tällä hetkellä tiedä, mitä oikein tulee tapahtumaan niin britannian suhteen. Mutta kun meidän nyt täytyy kuitenkin valmistautua kaikkeen, niin tämä lausunto tässä nyt kyse on vain siitä, että yhdistyneen kuningaskunnan osallistumista tai jäsenvaltioiden osallistumista investointipankin rahoitukseen muutetaan siinä tapauksessa, että yhdistynyt kuningaskunta eroaa. Mehän olemme tässä valiokunnassa usean otteeseen todenneet ja pyytäneet jäsenvaltioita, että sitten kun yhdistynyt kuningaskunta eroaa, ja eroaa näin investointipankista, niin meidän täytyy saada uutta pääomaa ja täydentää tämä syntynyt puute. No tässä ensimmäisessä vaiheessa näin ei voi toimia tai toimita, mutta tässä nyt äh, vaan äh, ilmoitetaan, että johtokunta on tämän päätöksen äh, tehnyt ja jos kaikki tapahtuu niin kuin on ennakoitu, niin tulevaisuudessa – tulee sitten ehdotus siitä, että yhdistyneen kuningaskunnan eron kautta menetetty summa korvataan muiden jäsenvaltioiden taholta. Kiitos. Kiitos. Meidän on siis ilmaistava myönteinen kanta. Sitten kun olemme kuulleet teiltä, jotka haluatte asiaan näkemyksen ilmaista, niin olkaa hyvä vain, kukaan ei halua. Eli näin ollen, ai, olkaa hyvä, herra Howard. Um, I've got no, um, thank you, Mr. President. I've got... Kiitoksia, puheenjohtaja. En halua mitenkään viivästyttää tässä, enkä nyt yksityiskohtaisesti ehdota sitä kommentoimaankaan mitenkään tässä, mutta me tiedämme, että tämä tulevan voimaan silloin, jos yhdistön kuningaskunta lähtee unionista. Mutta kun ne tiedä tarkkaan äänestysmenettelystä tässä, niin, ei, niin en haluaisi laittaa nimeni siihen, joka johtaisi siihen, että, että UK poistuu täältä. Mä haluaisin, että vielä äänestysluettelossa erikseen tämä minun äänestysselitykseni tähän. Kiitokset, tämä kirjataan. Tiedämme, että just nyt kuningaskunta voi ilmaista tahtonsa jäädä Euroopan unioniin ennen 29.3. Ja sama koskee siirtymävaihetta. Tämä on myös herra Ashworthille varmasti hyviä uutisia. Niin tämä on EU-tuomioistuimen äh, kanta, jonka se on ilmaissut tänään. Hyvä. Äh, voinko nyt, herra Howard ei osallistu tähän koska hän äänestää tyhjää. Mutta eihän tämä ole äänestys, nimittäin jos kukaan ei vastusta, niin minä oletan, että Gardia Sabalin ää, on hyväksytty. Herra Tarand, olkaa hyvä. No, no, no, no kommentti. Ei kommentteja. Minä halusin vain esittää tukeani sille. Jos Britannia ei jää, niin kyllähän se jää kuitenkin. D'accord. <laughs> Bon. No. no, no hyvä. Oletan, että valiokuntamme seuraa esittelijän linjoilla. Nyt otamme sitten kantaa vuoden 2019 talousarvioesitykseen. Ryhdymme äänestämään tarkistuksista, joita on esitetty neuvoston kantaan siten, kun sen Koreper hyväksyy 7.12. Muistutan, että tässä heijastellaan kolmikannan tuloksia 4.12. Ja että mm, budjetti hyväksytään tällä viikolla. Ja jos jotain äh, vastustetaan, niin tämä koko asia raukeaa. Tänne on estetty yli 90 tarkistusta. Tässä on 11 tarkistusta, joita sihteeristölle budjettivaliokuntaan on esitetty tästä samasta ryhmästä. Tässä on Excel-taulukko, joka on äänestyslistana meille esitetty. Ehdotan, että me äänestämme nyt esittelijän tahdon mukaisesti, koska jos me teemme toisin, niin tämä sopimus raukeaa. Minulle sanotaan, että olemme 10 minuuttia edellä. Tässä luki lentoaikataulusta, mutta se taisi olla kuitenkin äänestysaikataulu, mistä puhuttiin. Niin, hetken jo epäilin, mutta jos äänestämme tämän yhtenä kokonaisuutena, Variada, onko tämä teille ongelmatonta? Hyvä. Rova Gressle. Ehdotan, että tässä ei rankaista niitä, jotka ovat tulleet tänne. Nyt ryhdytään äänestämään. Kiitos. Kyllä, äänestetään tästä. Se on hyväksytty yksimielisesti. Voimme jatkaa äänestysistuntoamme. Äänestetään kokonaisuutena nämä 98 tarkistusta, joita on tullut. Tämä eh, on juhlallinen äänestys. Toivon, että käyttäisitte äänestyskorttejanne. Äänestys alkaa. Alors, sur le vote en bloc kokonaisäänestyksessä ne, jotka puoltavat näitä tarkistuksia, äänestävät puolesta. Ne, jotka vastustavat näitä tarkistuksia, äänestävät vastaan. Vous Tietenkin voi myös äänestää tyhjää. Eh bien, le scrutin est clos. Äänestys päättyy. Nämä tarkistukset on hylätty 18 vastaan kaksi puolesta, kolme tyhjää ääntä. Sur euh, la, sur la résolution, un amendement numéro 1. Sitten tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää. Katsotaan sähköisesti. Tarkistus yksi. Scrutin est ouvert. Äänestys alkaa. Scrutin est clos. Äänestys päättyy. Hylätty. 13 vastaan 11 puolesta. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus kolme ja suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää. Hylä, hyväksytty tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kokonaisäänestys tekstistä tarkistettuna Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Teksti on hyväksytty. 17 puolesta, 2 vastaan, 5 tyhjää ääntä. Seuraavaksi sitten äänestämme joustavuusvälineen käyttöönotosta. Siihen ei ole tarkistuksia. Nimenhuutoäänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 20 puolesta, 2 vastaan. Ja Anteeksi, kaksi tyhjää ääntä. Sitten solidaarisuusrahaston käyttöönotto ennakkomaksujen maksamiseksi 2019. Siihen ei ole tarkistuksia. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta, yksi tyhjä ääni, ei vastustavia ääniä. Seuraavaksi sitten aluekehitysrahasto ja kohesiorahasto. Meillä on suullinen tarkistus tarkistukseen 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 on vedetty pois. 25 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 1, 4 ja 3, joista voidaan näistä yhdestä puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan. Scrutin électronique, le scrutin est ouvert. Tout le monde a voté? Ovatko kaikki äänestäneet? Scrutin est clos. Äänestys päättyy. Approuvé par 16 voix contre 7. 16 eh, puolesta 7 vastaan, yksi tyhjä ääni. Tarkistus 26 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Hyväksytty 2 ja 5 eh, yhdessä puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää. Ei ihan selvää. Katsotaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty. 17 vastaan 8 puolesta Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. On reprend. Compromis numéro 2. Euh, non. Amendement 21, pardonnez-moi. Qui 21. Tarkistus 21 puolesta vastaan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 16 vastaan 9 puolesta 1 tyhjä. 51, 54 ja 22 kaikki yhdessä tar- äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 56 puolesta vastaan. Tämä ei ole aivan selvä. 56 sähköisesti. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Se on hyväksytty 16 puolesta 10 vastaan yksi tyhjä ääni. 57 puolesta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 liitteistä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantoosan lauseet 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kokonaisteksti nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 25 vastaan yksi ja yksi tyhjä ääni. Onnittelut esittelijälle. Sitten Geijer, eh, virastot. Meillä on tarkistus yksi puolesta vastaan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 Tarkistukset 1, 2 ja 3 yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty 15 puolesta 12 vastaan, ei tyhjää. 12 puolesta vastaan tyhjää. Hy- hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljätoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Liitteet 15 puolesta vastaan Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 15 vastaan, 11 puolesta, yksi tyhjä ääni. Johdan tuossa tarkistus 7 suullisella puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 9 puolesta, se on itse asiassa rauennut, aivan kuten 11 myös. Sitten kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, kymmenen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kokonaisteksti, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21 puolesta, 5 vastaan, 1 tyhjä ääni. Onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi sitten yhteiset, yleiset säännökset Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto plussa, koesirahasto Siegfried Muresanin mietintö. Tästä ei ole kompromissia, mutta tässä on tällaisia blokkiäänestyksiä jotta johdonmukaisuus säilyisi. Eli jos kukaan ei vastusta, niin voinko olettaa, että me voimme tällä tavalla kokonaisuuksina äänestää, jotta tekstin johdonmukaisuus säilyy. Tässä on ensimmäinen blokki, josta äänestetään. Siinä on 27, 38, 39, 40, 41, 42, 66, 125, 126, 134, 192, 31 ja 36. Kuka puoltaa? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 44 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 45 puolesta. Vastaan. Tyhjää tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 18 puolesta 9 vastaan. 46 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 47 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 48 puolesta vastaan Tyhjää. Ei ihan selvää. Kokeillaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 21 vastaan. Ja olkaa hyvät ja näyttäkää sitä kättä selkeästi. 49 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 50 puolesta vastaan tyhjää. Kaikki kädet eivät nousseet tässä. Tarkistetaan siksi sähköisesti. Äänestys alkaa. Tout le monde a voté. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty 15 vastaan, 10 puolesta, 1 tyhjä ääni. Sitten meillä on toinen blokki, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63. Äänestys puolesta vastaan tyhjää. Tämä on hylätty tämä blokki. Tarkistus 62, josta voidaan äänestää, koska 63 on hylätty. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 ja 69 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan. Tämä ei nyt ole aivan selvä. Sähköisesti siis 71. Äänestys päättyy. Se on hylätty. 15 vastaan, 13 puolesta. Ei tyhjää ääniä. Mutta se oli aika tiukka. 72 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 3 puolesta vastaan, hyväksytty, 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 75 raukea, 76 puolesta vastaan tyhjää. Se on varmaan hyväksytty, mutta tarkistetaan. 76. Äänestys päättyy. Hyväksytty 16 puolesta 12 vastaan. 77 raukeaa. 78 myös. Ja 79 myös. 80 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 raukeaa 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 86 puolesta vastaan tarkistetaan 86 äänestys alkaa sähköisesti. Äänestys päättyy. Se on hylätty 18 vastaan 10 puolesta. 88 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. 87. 87 sähköisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. 15 vastaan 13 puolesta. 88 puolesta vastaan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 Äänestys päättyy. Se on hyväksytty 15 puolesta 13 vastaan. 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan sähköisesti. 99 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty 19 puolesta 9 vastaan. Sitten tulee tämä kolmas blokki 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 puolesta vastaan tyhjää hylät hylätty. 107 puolesta vastaan. Ei selvä. Äänestys sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty 18 puolesta 10 vastaan. Ja seuraava blokki 108, 109, 110, 11, 12, 13 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta on yhdenmukainen 114 kanssa. Se hylättiin, eli 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 1, 2, 4, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 130, 131 ja 132 kaikki yhdessä. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 133 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 135 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ja seuraava blokki 136, 37, 38, 39, 140, 41, 142, 143, 144, 145, 146, 147 blokkina puolesta vastaan tyhjää hylätty. 148 puolesta vastaan tyhjää. Kaikki eivät nostaneet kättään, eli sähköinen Äänestys 148 puo äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Ilmeisesti ei. Äänestys päättyy. Hyväksytty 17 puolesta 10 vastaan. 149 puolesta vastaan. Tämä ei ole aivan selvä nyt. 149 sähköisesti äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 19 puolesta, 9 vastaan. 150 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksyttystä 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 160 puolesta vastaan tyhjää ei selvä, koska täällä ei taaskaan äh, käsiä nostettu ei puolesta eikä vastaan, eli sähköisesti 160. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty, mutta olkaa hyvät nyt, nostakaa kunnolla niitä käsiä, koska en, emme joudu käyttämään silloin sähköistä äänestystä. Tarkistus neljä puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 161 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 162 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty tarkistus 5 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 164 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 166 ja 7 voidaan äänestää yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 168 ja 8 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171, 178 yhdessä puolesta vastaan tyhjää ne on hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175 puolesta vastaan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 tyhjä hyväksytty 21 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 51 puolesta, vastaan tyhjä hylätty 174 puolesta, vastaan tyhjä hylätty 177 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 178 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 37 puolesta, ai se on rauennut. 179 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 180 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 181 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 182 puolesta vastaan ei aivan selvää. Sähköisesti 182 äänestys alkaa. Ja päättyy. Se on hyväksytty reilusti. Ei näyttänyt selvältä. 183 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 184 puolesta. Ai se on rauennut. 185 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 20 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 188 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 189 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 190 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 191 puolesta vastaan tyhjää hylätty, johdanto 28 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan tämä sähköisesti. Tarkistus 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 15 puolesta 14 vastaan. Se koski siis tarkistusta 28. Sitten meillä on kompromissi numero kolme puolesta vastaan jää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä sähköisesti. 34 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty. 21 vastaan, 8 puolesta. 35 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Teksti kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 23 puolesta, 3 vastaan, 2 tyhjää ääntä. Onnittelut. Sitten meillä on ulkoisen yhteistyön väline. Guardia Sabal Rubial. Tarkistus 3, 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta. Anteeksi, niin se on yhdessä. Tarkistukset 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ja 23. Kaikki yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Nämä on hyvä, hyväksytty. Seuraavaksi sitten 80, 99, 92, 93, 94, 95, 97, 98. Ne kaikki raukeavat. Kompromissi A puolesta vastaan Tarkistetaan tämä sähköisesti. Kompromissi A siis. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 14 puolesta 12 vastaan. Tarkistukset 25 ja 65 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hyväksytty. 26 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä sähköisesti. 26. Äänestys päättyy. Se on hylätty. 13 vastaan 13 ja yksi tyhjä ääni. 27 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 30 puolesta vastaan. Tarkistetaan 30. Äänestys alkaa sähköisesti. Äänestys päättyy. Hylätty 14 vastaan ääntä 11 puolesta 2 tyhjää ääntä. 99 puolesta vastaan. Puheenjohtaja korjaa 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 ja 66 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä sähköisesti. 35 sähköisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty 14 vastaan, 13 puolesta. 100 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten meillä on 67, 68 ja 69 yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 14 vastaan 13 puolesta. Tarkistus 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 raukea 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti 38. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 14 puolesta 12 vastaan. Se oli 38, sitten 101 puolesta vastaan. Tyhjä, Tarkistetaan tämä sähköisesti. 101. Äänestys alkaa ja päättyy. Se on hylätty 15 vastaan 12 puolesta. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 41 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan sähköisesti 41. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hylätty 14 vastaan, 13 puolesta. 42 puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytty 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan sähköisesti. 104. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty 13 vastaan 13. Sitten 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää sähköisesti 106. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty 14 vastaan 12 puolesta. 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan 45 epäselvä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan sähköisesti 109. Äänestys päättyy. Hylätty 14 vastaan, ääntä 12 puolesta. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti 48. Äänestys päättyy. Se on hylätty 16 vastaan 11 puolesta. 111 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti 111. Äänestys päättyy hylätty. 15 vastaan 12, 112 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 49 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 113 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 51 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 114 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 30 puolesta anteeksi, 50 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 52 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 53 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty yhdessä sitten 54 ja 55 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 56 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 57 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 58 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdantoosa 81 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä sähköisesti. 81 äänestys alkaa. Äänestys päättyy, se on hylätty 16 vastaan 12 puolesta. Tarkistus 1 puolesta vastaan. Kaikki eivät nostaneet kättään, eli tarkistus 1 sähköisesti tarkistetaan. Scrutin est clos. Repoussé par 15 voix contre 15 vastaan, 13 puolta ääntä. 22 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti. 82. Äänestys päättyy. Se on hylätty 16 vastaan 12 puolesta. 4 puolesta vastaan tyhjää. Luulakseni se on hylätty, mutta katsotaan se sähköisesti. Tarkistus 4. sähköisesti. Eli 16 vastaan 12 puolesta. 6 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti. 6. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 13-15 äänin. 84 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämäkin koneellisesti. 84 kyseessä. Äänestys on päättynyt. Hylätty 12-16 äänin. Tarkistus 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämäkin on epäselvää. Luuletteko, että näissä kaikissa on sama enemmistö? Eli ne kaikki hylättäisiin. Ei välttämättä, ei. Kyllä me äänestämme näistä yksi kerrallaan seitsemän. Äänestys on alkanut koneellisesti. Äänestys on päättynyt. Hylätty 11.16 äänen 85 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 85. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty 12.16 äänin. Kahdeksan puolesta. Vastaan. Luulen, että hylättiin tuokin. 86 puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 83 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 87 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi B, sanoo puheenjohtaja. C puheenjohtaja korjaa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 62. Siinä suunnilleen tarkistus puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 80. Suullinen tarkistus siihen puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 80 suullisine tarkistuksineen. Äänestys on päättynyt. Hylätty 12-16 äänin. 117 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 118 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Loppuäänestys, teksti näin muutettuna nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty äänen 24 puolesta, kaksi vastaan, kaksi tyhjää. Onnittelut Aiderille. Sitten äänestämme kalastuskumppanuussopimuksesta rannikon ja Euroopan unionin välillä. Äänestämme koko tekstistä. Ensimmäinen äänestys toimitetaan sopimuksesta puolesta Vasta tyhjä Hyväksytty. Ja toinen äänestys. Lausunnosta. Hautalan lausunnosta nimenhuutoäänestykseen. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty äänen 26 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Onnittelut edustaja Hautalalle. Ja sitten edelleen pysytään kalastusalalla kalastuskumppanuussopimus Marokon ja EUn välillä. Tähän on Fernandesin mietintöön yksi tarkistushautalalta Tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt äänestämme tekstistä tästä sopimuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten vielä tästä lausuntoluonnoksesta nimenhuutoäänestys. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Eikö vielä? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty äänen 23 puolesta, 3 vastaan, 2 tyhjää. Onnittelut edustaja Fernandes. Sur la section 3. Sitten pääluokka kolme. Ei ole siirtopyyntöjä. Herra Ashworth, muut pääluokat 2018 talousarviossa meillä on kolme siirtopyyntöä, anteeksi neljä. Haluatteko esitellä ne? Thank you. <clears throat> Thank you, Chairman. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Niin, niin. niin näistä ei tarvitse äänestää, mutta vaan tiedoksi teille, että tuomioistuin siirtoa, kustaa 8000 tuota euroa mobaalien ähm, työpisteen ostamiseksi heidän työvoimalle. Sitten tässä myöskin säästään Tietenkin vaikea arvioida 20 kuukauden budjetti etukäteen, mutta koska inflaatiokin on alhaisempikin, mitä odottaa, joten palkan sopeuttamisia tietenkin tullaan nyt odottamaan tässä vielä. Ja toinen siirto, 9,7 miljoonaa euroa kolmannen tornin rakentamiseksi tuomioistuimeen. Ja, ja säästöt ovat juuri erinäistä palkkioista. Eli vuokraista ja autoista ja muista työtarvikkeista. Ja ulkosuhdehallinnolla on yksi pyyntö. 12,5 miljoonaa euroa Boston DCissä tähän tämän vuokrasomus ja sitten myöskin pienempiä siirtoja pienempiin kokouksiin. Ja sitten alhaisempi henkilöstö kuuluu, on, koska inflaatio on myöskin alhaisempikin kuin luultu. Ja myöskin korkeava henkilökuntaa siirtyy eläkkeelle ja korottaa sitä alhaisemmalla palkkatason henkilökunnalla. Ja sitten tietosuojavaltuutettu, he arvioivat tällä hetkellä, että he ovat aliarvioineet sen kiinteistökulut, koska tästä tarvitaan enemmän turvallisuustoimia. Niin. Mutta taas sitten hallituksen ja, ja käännöskuluissa ja IT-laitteistossa on säästetty. 200 000 siirrettäisiin ja mikään näistä vaadi äänestystä kuitenkaan puheenjohtajana ja suosittelen näitä siirtoja, varojen siirtoja. Porteur. Kiitos esittelijälle. Haluavatko varjoesittelijät esittää kantansa? ennen puheenvuoropyyntöjä. Aha, olkaa hyvä. Monsieur Dos Santos. Dos Santos. Oh, Sr. Presidente, é só para dizer que estou de acordo com a proposta que foi feita pelo Sr. Relator embora não tenha ficado inteiramente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä, minä olen ihan äh, tyytyväinen äh, äh, saatuihin tietoihin. Sain tietoja, kun niitä sain. Mutta, eh, no vähän minä olen tyytymätön kuitenkin, mutta voin kuitenkin äänestää puolesta. No kiitos tästä. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? En näe muita. Ja esittelijä totesi, että jos kukaan ei vastusta, niin voimme olettaa, että siirtopyynnöt hyväksytään. Kukaan ei vastusta. Nämä siirtopyynnöt on hyväksytty. Seuraavaksi Monika Holmeier. Onnittelen häntä uudelleen valituksi tulemisesta. Hän on sitten 2020 budjetin pääluokan esittelijä ja hänen kollegansa myös. Esittelen hän, äh, onnittelen hän myös esittelen muissa pääluokissa. Niin, kiinteistöpolitiikasta hän saa puheenvuoron nyt erityisesti Etelä-Afrikan pretoriaa koskien. Olkaa hyvä. No, ensin tosiaan tuo toimistorakennuksen hankkiminen Pretoriassa. Muutto johtuu siitä, että edellisen kiinteistön turvallisuutta taata, ei voitu taata viestintää, henkilötarkastukset, ajoneuvotarkastukset eivät <coughs> mahdollisia. Eli tämä rakennus ei ollut turvallinen eikä myöskään residenssiä voitu eristää muista tiloista eikä myöskään alue ole kovinkaan toivottava. 21 tarjousta pyydettiin rakennettiin. Uusi rakennus on rakennettu 2004-2005 kaiken kaikkiaan reilut 2004 metriä. Työskentelytila 24 neliötä vuokrataan ulkosuhde Olisi, olisi kiva, jos tietenkin muitakin muitakin äh, vuokralaisia saataisiin, mutta niillä näyttää olevan omat äh, tilansa sitten kaikilla. 2,9 miljoonaa on tämän äh, rakennuksen hankintakustannus ja tätä ehdotusta on siis tuettu. Voin puhua ihan lyhyesti. Minä uskon, että tämä nyt on paras ratkaisu, tämä meille esitetty ehdotus, jos on kysyttävää siitä, että kuka omistaa rakennuksen, niin mielellään voi tulla minun toimistooni tutustumaan näihin asiakirjoihin yksityiskohtaisesti, eli kuka omistaa rakennuksia ja niin edelleen. Minä ehdottaisin, että kannatamme, annamme tukemme tälle siirtopyynnölle. Haluatteko esitellä myös Azerbaidžan projektin? Um, ähm, as- Kyllä. Azerbaidsan on aika hämmästyttävä siinä mielessä, että omistaja, siis tähän asti vuokralla olleiden tilojen omistaja, kyseessä 11 kerros äh, rakennuksessa, jossa on muun muassa Yhdysvaltain suurlähetystö ja monia muita kansainvälisiä toimielimiä, myös rahoitusalan toimijoita Bakussa, niin äh, oikeastaan omistaja oli vuokrannut tämän äh, Kahdeksaksi, kymmeneksi, yhdeksi vuodeksi. Eihän tätä oikeastaan voi enää kutsua vuokrasopimukseksi, vaan tällaiseksi hallintasopimukseksi nyt maksamme 5 miljoonaa ja 81 vuotta voimme sitten asua tässä rakennuksessa jo kymmenen vuoden jälkeen tämä siis on maksanut itsensä takaisin. Aika, aika uskomatonta, että tämä on näin halpa. Minä kysyin, että saatteko te tästä jotain, miksi tämä 11 kerros on niin halpa verrattuna niihin vuokriin, joita yleensä maksamme, mutta kun me nyt budjettivaliokunnassa voimme hyväksyä tällaisen entistä halvemman version, niin hyvä tietenkin vain, ja Aserbaidsenissa kuitenkin tulemme olemaan läsnä, jos haluaisimme muuttaa Eh, aiemmin eh, tästä rakennuksesta eh, pois, siis ennen tämän sopimuksen päättymistä, niin meille maksettaisiin takaisin osa tästä viidestä miljoonasta kuukausi pohjaisesti. Eli minä kannatan, että, että tätä kannatamme, koska tämä tulee halvaksi. Kiitokset. Onko tähän kommentoitavaa? Ei puheenvuoropyyntöjä. Hyvä. Sitten nimenhuutoäänestyksenä Pretoriasta ensin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 12 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää ääntä. Toinen äänestys Azerbaijan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 14 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää ääntä. Muita kiinteistöpolitiikkaan liittyviä aiheita ei ole käsiteltävänä. Monika Holmaer vahvistaa tämän, että muita tiedonantoja ei ole, vai onko? Siis me yritämme juuri vielä eh, saada selville että kuka Moskovan suurlähetystön takana on omistajana. Tähän mennessä olemme saaneet nimen tietoomme, mutta hänet on piilotettu ikään kuin kolmen eri yrityksen taakse, enkä me, emmekä vieläkään tiedä, että onko hän se taloudellinen edunsaaja, ja siksi puheenjohtaja pyytäisin, että tekin vielä pitäisitte kiinni tästä kysymyksestä, yrittäisitte saada Äh, selville, että kuka Moskovan rakennuksen, äh, äh, siis ei kuka on siellä pulvaanina ja kuka näyttää omistajalta, vaan että kuka on todellinen omistaja. Niin nehän ovat niitä matuskanukkeja, eikö vain? No, niin, se on siis tällainen limited-yhtiö Kyprokselta ja asianajotoimiston takana on kaksi firmaa ja virallisesti se, joka asuu Kyproksella, vaikuttaisi olevan tämä taloudellisesti edunsaava taho, mutta mitä asiakirjoja meille ei ole kyllä toimitettu ja onhan se nyt aika jännittävää, eikö totta? No mepä, me, me pidämme vielä kiinni tästä ja kysymme, kun tässä on tosiaan kolme päällekkäistä yritystä, Eh, mutta aina, aina kuulostaa vaan siltä, että kyse on, eh, että kuka on johtaja, kuka on yrityksen johtaja, mutta kuka, eh, kuka, on, kuka on taloudellinen edunsaaja ja taloudellisesti vastuussa, niin sitä me emme kyllä oikein tiedä. No niin, jatkamme tutkimuksiamme tästä erityistapauksesta päättäväisesti teidän pyynnöstänne, koska eihän nyt ole, mm, voi tulla kyseeseen, että että Euroopan parlamentti joutuisi syytetyksi salajuonnesta tällaisesta, jossa optimoitaisiin sitten ja harrastettaisiin aggressiivista verosuunnittelua. Meillä on vain yksi näkökanta, miten voimme tähän suhtautua. Tiedän, että jokainen Euroopan unionin jäsenvaltio on mallimaa, kun kunnioitetaan avoimuussääntöjä ja niin edespäin. Juncker on meillä niin sanonut. hyvää on. Jos muita kysymyksiä ei sitten ole muita asioita kohdassa, mm, voin todeta, että olemme käsitelleet tämän illan esityslistan äänestyksineen. Haluaisin vain kertoa, että torstaina aamulla 13.12. järjestetään budjettivaliokunnan ja kontvaliokunnan yhteiskokous oikeusvaltio aiheesta. Ja budjetti- ja Ekon valiokuntien yhteiskokous Invest EU-aloitteesta. Budjettivaliokunnan osalta meillä kokous on sitten ensi vuonna 23-24. tammikuuta. Meillä ei ole muita valiokunnan kokouksia, paitsi nämä yhteiskokoukset. Ja koska minä olen poissa torstai-aamuna, niin haluaisin toivottaa teille kaikille oikein iloista joulua. Ja olette ansainneet oikein hyvin tämän joulutauon. La séance est levée. Istunto on päättynyt.